Kiitos. Mikäli joku poistuu paikalta, poistukoon ääneti. Ulkona on vaikka kuinka paljon tilaa rupattelua varten. Ei täällä salissa tarvitse metelöidä. Tämä koskee myöskin ryhmien henkilökuntaa, niin kuin kaikkia muitakin. Nyt pyydän ne, jotka täällä juttelevat, menkö juttelemaan tuonne ulkopuolelle ja hyvästelemään. Voitte mennä sinne, niin että voimme aloittaa seuraavan kohdan, kohdan 11 käsittelyn. Pyydän anteeksi niitä valiokunnan kollegoilta. Kansainvälisen, valio, kansainvälisen kaupan valiokunta on täällä paikalla. Kohta 11 on kyseessä. EUn kauppaa tukevan avun strategia Aid for Trade on aiheena. Tiedämme, että Aid for Trade on erittäin tärkeä. Haluamme, että maat käyvät kauppaa, jotta ne voivat itse kehittää tulojaan ja teollisuuttaan ja toimialojen Komissio on antanut asiasta tiedonannon. Olette iloinen siitä, että tänä päivänä meillä on paikalla asiantuntijoita meidän kanssamme herra Leonard Mitsi, joka on Planet and Prosperity osaston planeetta ja hyvinvointi pääosaston johtaja komissiosta. Tällä pääosastolla on nyt uusi nimi. Antoni Defko pääosastolta Siis lisäksi Madeleine Downingen, Twinningen. Niin, sinähän sanot, miten sinun nimesi lausutaan, mutta meillä on jo unohtanut, eli Twinningen. Ai, äh, Downingen. Nyt. Hän on tullut paikalle kaupan, kaupan pääosastolta. Hän on päällikkönä siellä paikalla myöskin Isabel Brachet Concord-järjestöstä. Kuulemme myöskin kansallisjärjestöjen kannanoton. Tämä on erittäin tärkeä asia valiokunnan kannalta ja koko valiokunnan kannalta äärimmäisen tärkeä asia. Nyt yhteispuheenjohtaja edustaja Winkler, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ehkäpä muuta sana, muutama sananen keskustelun alkuun. Kiitos, että myös Inta on kutsuttu paikalle. Tämä aihe kyllä kiinnostaa meitä kaikkia Meillä oli viime kesänä Aid for Trade aloite ja kuuleminen viime kesänä sitten komission tiedon ja myös neuvoston päätelmät viime vuoden lopulta. Nyt muutama luku Aid for Trade-aloitteesta. Se on ollut varsin uraurtava hanke ja siinä 300 miljardia on käytetty määrärahoina aloitteen alusta. 146 kehittyvää maata on hyötynyt kaupan tuesta Afrikassa ja Aasiassa pääosin. Ja totta kai EU ja sen jäsenvaltiot ovat suurimpia avunantajia – 12,7 miljardia tähän asti, ei pelkästään vuonna 2014. Noin 30 prosenttia kaikista annetusta avusta tulee EUlta. Tämä keskustelu tulee oikeaan aikaan, koska samalla Davosissa ovat keski, nyt kokoontuneena poliittisen ja bisnesmaailman johtajat. Ja varmasti toin tässä nyt kollegoiden näkemyksen esille siitä, että jos EUlla on välineitä eriarvoisuuden kitkemiseen, niin yksi näistä on juuri se, että osallistutaan Aid for Trade aloitteeseen. Ja puheenjohtaja, jos teille sopii, esittäisin kolme kysymystä Intavaliokunnan puolesta. Ja siirryn sitten eteenpäin esittelyihin. Ensinnäkin komission tiedonantoon liittyen. Meillä on kaupan helpottamissopimus, mutta emme näe tässä nyt selkeää roolia tämän päivittämiseksi. Jos näin on, miksi näin on? Sitten toiseksi digitalisaatio ja digitaalisen kuilun umpeen kuromistarve. Inta kyllä tunnustaa, että tämä on mainittu tiedonannossa, mutta mihinkään konkreettisiin toimiin ei nähdäksemme ole ryhdytty. Ja kolmas kysymys sitten liittyy tuen suhteeseen vähiten kehittyneille maille, hauraille maille. Lähestymistapa on hyvä, mutta pitää samalla taata myös se, että apu ja tuki on tehokasta, että se todella vaikuttaa. Miten saadaan lisää voimavaroja tähän? Kiitos. the floor. Ennen kuin annan puheenvuoron muille puhujille, haluaisin sanoa, että esittelijän takalausunnonlaatijan suostumuksella jätämme tänään käsittelemättä kohdan 12. Kyse oli lausunnosta intovaliokunnalla esittelijä totesi, että asia on selvä ja äänestämme helmikuussa, joten kohta 12 jää tänään pois esturistalta, joten meillä on puoli yhteen saakka käsitellä asiaa. Sitten puheenjohtajista ja koordinaattorit sitten tapaavat lounaalla. Ensimmäinen puhuja saa nyt puheenvuoron. Herra Mitsi, DEFCO-pääosastolta. Thank you and... Kiitos. Hyvää huomenta päivää kaikille ja kiitos mahdollisuudesta komission puolesta läheisessä yhteistyössä kauppapääosaston kanssa vähän eritellä näitä esille tulleita kysymyksiä. Me olemme jakaneet työn tältä osin, mutta mitä voitaisiin tehdä paremmin ja fiksummin neuvoston päätelmien ja komission neuvoston komission tiedonannin pohjalta. Totta kai tässä mainittiin, mitä tässä vuosikymmenen aikana on tehty kaupasta avun tueksi. Se on, on kasvan päin 2015-13 miljardia ja kolmannes on meidän osuutemme EU-ssa ja jälkijäsenvaltioissa. Noin 3000 internet on tehty kehitysmaissa ja se on myönteisellä tavalla vaikuttanut kumppanimaihimme – kaupassa ja tuotannossa. Tämä on kiistatonta. Vai mennään sitten Geneveen tai eri foorumeihin, niin tämä on tunnustettu tosiasia. Tämä kauppaa tukeva apu on ollut myös esillä kertomuksessamme, joka on verkossa esillä. Siinä on konkreettisia esimerkkejä koko kirjosta toimista ja alustavista vaikutuksista, mutta selvää on myös, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Maailma on muuttunut ja maapalloistumisen hallinta on sosiaalinen, poliittinen, ympäristöllinen välttämättömyys. Myös jos ajatellaan tätä keskustelua, mitä tässä on käyty, miten voitaisiin puuttua eriarvoisuuteen maailmanlaajuisessa monikeskisessä tilanteessa. Huolimatta siitä on edelleen maita, jotka ovat reunamilla taloudessa ja totta kai tarvitaan tuotannon monipuolistamista. Mainitsen vain tavaratuotannon osuuden vähiten kehittyneissä maissa vuodelta 2015. Se oli vain 12 prosenttia verrattuna 20 prosenttiin kaikissa kehitysmaissa. Ja ajatellen vajetta vähiten kehittyneissä maissa on 14 kertaistunut vuodesta 2006 vuoteen 2015. 7,3 ja nyt 104 miljardia dollaria. Kauppa tukeva apu on kolmannes meidän julkisesta kehitystuestamme. Jos se on menestyksesti toteutettua politiikkaa, niin voidaan saada liikkeelle kaikki yhteistyötukeen. Kyse on siitä, että voidaan saada aikaa kestävää kehitystä. Tämän myötä voidaan edistää sosiaalista ja ympäristöllistä edistystä. Jotta päästään kestävän kehityksen tavoitteisiin, niin ei se pelkästään riipu kehitysyhteistyöstä, vaan siinä tarvitaan kaikenlaista politiikkaa, varsinkin kauppa- ja investointipolitiikkaa. Miten sitten tämä toteutuu johdonmukaisella ja täydentävällä tavalla, määrää paljolti myös meidän kykymme saada aikaan 2030 agendassa tuloksia. Tässä kertomuksessa puututaan myös käyttämättömiin mahdollisuuksiin niin, että voidaan EUn julkista kehitysyhteistukia ja investointivälineitä käyttää yhdessä. Ja nyt muutama käytännön esimerkki siitä, mitä aiomme tehdä tulevina vuosina. Ensinnäkin meidän täytyy jatkossakin auttaa kehityskumppaneita niin, että hyödyntää kauppasopimuksia, olipa kyse vapakauppasopimuksista, muista ehkä yksipuolisista GSPistä tai GSP plussasta tai muista. Jatkossakin kilpailukykypuutteisiin puututa niin, että siinä voidaan myös arvoketjua viedä eteenpäin näissä maissa. Elintarvike, maataloussektori on tärkeä vähintäänkin näissä maissa ja kehitysmaissa ylipäätään. Miten voitaisiin sitä arvoa viedä lähemmäksi tuottajaa puuttumalla moniin asioihin, esimerkiksi terveys- ja kasvinsuojeluasiat. Tästä voidaan luoda työpaikkoja myös nuorten parissa. Tässä käytetään vähän suosittuimuusjärjestelyjä, mutta tällä kaupalla voidaan tukea kuitenkin kumppanimaita ja tuottajia niin, että noudatetaan standardeja ja määräyksiä, jotka EU-tasolla on luotu ja tulla meidän markkinoillemme viennin kanssa, mutta varsinkin jos hylätään vientieriä, jos ei sääntöjä ole noudatettu, niin kaupan apu voi osoittaa myös, mitä on korjattavissa ja kumppanimaissa. Tämä on aika usein mainittu näinä aikoina, mitä kaupan tukeva apu ja sekä rahoitus antavat mahdollisuuden laajempaan rahoitukseen ja suurempaan vaikutukseen myös tuotannon osalta. Totta kai tarvitaan teknistä apua ja isoja investointeja EPI on yksi esimerkki tästä. Ja tuota, käyttää kolmatta pilaria teknisen avun antamiseksi, että voidaan puuttua erityisiin arvoketjuihin. Ja se liittyy tuotantoon ja perusrakenteisiin. Totta kai digitalisaatio täällä mainittiinkin jo. Meillähän on viisi ikkunaa avattu, kestävät fiksut kaupungit ja digitaalinen agenda ovat tärkeässä asemassa, kuten myös maatalous- ja elintarviketeollisuus. Myös kestävän kaupungin osalta tämä on esillä. Meidän täytyy huomioida näiden maiden erityispiirteet ja hauraat tilanteet sen takamiseksi, että pystyvät käyttämään myös näitä mahdollisuuksia ja niin, että voitaisiin suurempaa osaa hyödyntää kaupassa avun tukena. Meidän täytyy miettiä myös sosiaalista ja ympäristöllistä kestävyyttä yhdessä talouskaupunkaan. Totta kai tällä on omat etunsa, jotta voidaan tukea naisten osallistumista elinkeinoelämään, lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia niin, että päästään kohti vihreää taloutta. Elinkeinoelämä on merkittävä muutoksen tekijä, jos sitä hyödynnetään järkevästi. Ja totta kai ei tämä onnistu, ellemme jatkossakin tue kaikkia sidosryhmiä, mukaan lukien yksityinen sektori, kansalaisyhteiskunta ja paikallisviranomaiset. Tästä täytyy keskustella sidosryhmien kanssa, ne, jotka ovat lähinnä vaikutuksia, maanviljelijät, sosiaaliset toimijat, yksityisellä sektorilla tai paikallisviranomaiset esimerkiksi. Ja Addis tämä käynnistettiin kestävä elinkeinoelämä Afrikassa niin, että saadaan myös julkinen sektori mukaan, että he saavat äänensä kuuluville, vahvistetaan heidän asemaansa investoilmaston parantamiseksi, poliittista vuoropuhelua käydään myös alakohtaisesti. Sitten viimeisenä, mutta ei vähimpänä, me tarvitsemme laadullisempaa, tulosvetoista raportointiprosessia, jotta voidaan hyödyntää saavutuksia ja viestintää paremmin saavutuksistamme niin, että se vastaa myös meidän johtavaa asemaamme. Tästä vuodesta lukien vielä ennen kesää me saamme kertomuksen tarkistettuna, että siitä saadaan enemmän hyötyä, tuloksia ja laatua ajatellen. Yhdessä jäsenvaltioiden kanssa me haluamme koordinoida tätä niin, että yhteisiä valmiuksia voidaan vahvistaa tukiaksemme kumppanimaita köyhyyden torjumiseksi, jotta voidaan luoda säällisiä työpaikkoja ja investointeja. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Madeleine Towningen kaupan pääosastolta seuraavaksi. Tiedät, että on vaikea lausua. Kiitoksia paljon siitä, että olette täällä tänään. Kiitos, että kutsuitte minut tänne. Kaupan pääosasto ilomielin on täällä kehityspääosaston kanssa keskustelusta asiasta. Yhdyn täysin siihen, mitä DEFCO-pääosaston kollega sanoi siitä, miten tärkeää on uudistaa EUn kauppastrategiaa. Enemmän tarvitaan tehokkuutta kehitysyhteistyön ja kaupan, kaupan, kaupan, kauppapolitiikan välinen välillä. Varsinkin kun se kauppasopimuksista ja yksipuolisista suostumuskohteluista tarvitaan yhdenmukaisuutta. DEFCO on ollut tässä tämän uudistuksen tausta taustapirona. Me tuemme täysin sitä strategiaa, jota DEFCOS on kehitelty. Tämä vastaa vuoden 2015 tiedonantoa, joka koskee asiaa. Monessa suhteessa uusi strategia voisi edistää asioita. Esimerkiksi painopistealue, kuten kauppa ja kestävä kehitys ja sen saaminen mukaan kauppasopimuksiin työnormit, ympäristö, kansallisyhteiskunnan rakenteet ja niin poispäin. Ja myöskin naisten voimaanottaminen talouden saralla, se, että paremmin pistetään täytäntöön talouskumppanussopimuksia, oikeudenmukainen eettinen kauppa, työntekijän oikeudet ja yritysten yhteiskuntavastuu. Nämä ovat kaikki mukana. Ja myöskin arvoketju on tähän linkitetty. Kaksi näistä prioriteeteista voisin ottaa, on sellaisia, jotka voisin ottaa esimerkiksi, voi mihin mä selittää, kuinka tämä kauppaa tukeva apu ja sen uudistaminen voisi toimia. Yhteen luominen aid trade aloitteen ja kaupan ja kestävän kehityksen lukujen välille kauppasopimuksissa on yksi esimerkki. Kestävän kehityksen kappaleessa on myöskin ilmastokomponentti ja työnormikomponentti ja linkki myöskin yhteiskunnan kunnan rakenteisiin. Tällä hetkellä keskustellaan tehokkuudesta, miten hyvin tämä äh, kappale toimii. Kauppasopimuksessa tästä voidaan keskustella vielä. Toinen osa-alue, jolla on lisätty ponnistelut, on naisten voimaanottaminen talouden kannalta katsottuna Aid for Trade-aloite voi tässä auttaa. Sukupuolikysymys voidaan ottaa huomioon siten, että nais, nais, nais, naisia autetaan saamaan rahoitusta, naisten verkosto ja naisten yrittäjyys ovat asioita, voidaan tukea myöskin naisten mukana olla kaikissa mahdollisissa toimissa Buenos Airesin kokouksessa joulukuussa annettiin julistus, jota tuki 118 VTOn jäsentä ja tarkkailijaa yhteinen julkilausme, joka koski naisten voimanottamista, taudista voimanottamista, on nyt täytäntöpanon vaiheessa. Ja teemme läheistä yhteistyötä suhteessa DEFCO-pääosaston kanssa. Esimerkkejä on paljon muutakin, haluaisin vain kaksi niistä poimia esiin. Koska aika on vähän. Kenties viimeiseksi voisin valottaa vielä yhtä tärkeää asiaa, kauppaa tukevan avun osalta, jota ollaan uudistamassa, se täällä mainittiinkin, nyt on tarve siirtyä kvalitatiivisempaan, tulosjohtaisempaan valvontaan ja raportointiin. On tärkeää, että kauppaa tukeva apu, Aid for Trade-aloite ja kauppapolitiikka tuovat mukanaan myönteisiä tuloksia, eli arviointi ja raportoinnin tarpeen, tarpeen, jotta voidaan arvioida tuloksia ja kertoa sitten myönteistä tarinaa mielekkäällä toteuttamiskelpoisella tavalla – Lisäämme myöskin vastapuolen tietoisuutta sen osalta, mitä kaikkea kauppatukeva apu voi olla, ja jotta nämä maat ottavat tämän kasvua tukevan avun tärkeän asemaan omalla, omassa toimintasuunnitelmassaan. Kiitoksia. Thank, thank you, thank you very much. And now we're going to move... Kiitoksia. Nyt sitten Isabel Haché. Olemme kuulleet nyt toimielinten näkemykseen, mutta nyt kysymme teiltä, toimiko tämä kaikki kentällä? Pitäisikö kansalaisjärjestöjen näkökulmasta lisätä kehitysapua? Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos siitä, että voimme tuoda kansalaisyhteiskunnan näkemystä, näkemyksiä esille. Toimin Action Aidissä, jonka päämaja on Johannesburgissa. Ensinnäkin perusasiat. Miksi tarvitaan kauppaa tukevaa kehitysapua? Siksi, että kaupan vapauttaminen ei suoraan lisää vaurautta laajemmin. Ja myös siksi, että kauppaa tapahtuu tasa-arvoisten kumppaneiden rikkaimman kesken kauppaa tukevaa kehitysapua tarvitaan niin, että se hyödyttää kehittyviä maita. Tämä on tässä taustalla. Nyt pitää kuitenkin muuttaa lähestymistapaa, koska e, e, eriarvoisuutta ei ole varikaiden ja köyhien maiden välillä, vaan myös maiden sisällä, erityisesti maailman eteläosissa. Joillakin mailla on ollut viime vuosina paljon kasvua, mutta silti köyhyys ja eriarvoisuus ovat dramaattisesti lisääntyneet. Tämä kehitys pitää ottaa huomioon, kun katsomme kauppaa tukemaan kehitysavun tulevaisuutta. Onko kauppaa tukeva kehitysapu toiminut? Tämä oli selkeä tavoite EUlla vuonna 2007 sen strategiassa. Haluttiin muuttaa sitä, mihin tässä toiminnassa keskitytään. Olemme tarkastelleet edistymiskertomusta EUn kauppaa tukevasta kehitysavusta ja yli 100-sivuinen kertomus tai raportti vuodelta 2016 liittyy tähän, mutta siinä ei ole tietoa vaikutuksista naisten taloudelliseen voimaanottamiseen tai siihen, mitä tämä on vaikuttanut köyhyydessä eläviin. On myös laadittu komission pyynnöstä riippumaton arviointi kauppaa tukevasta kehitysavusta ja tämä toteaa aivan samaa. Köyhyyttä ei ole, valta, köyhyyden poistamista ei ole valtavirtaistettu kylliksi, eikä sen täytäntöönpanoa, eikä vaikutuksia köyhyyteen ole selvitetty selkeä, kyllä hyvin. Se, mitä herra Mitsiuri sanoi, on erittäin tervetullutta. Kaupatukeva kehitysapuun liittyvä tiedonanto on nyt kohdennetumpi ja se keskittyy vahvemmin joihinkin osa-alueisiin, mutta tästä täytyy keskittyä juuri köyhyyden poistamiseen ja eriarvoisuuden poistamiseen. On myönteisiä asioita, joita haluaisin tästä tiedonannosta mainita. Ensinnäkin se, että halutaan järjestelmällisesti analysoida kaikkien kehityshankkeiden sukupuolinäkökulmaa ja sitä, miten naisia voidaan voimannuttaa. Tämä on aivan keskeistä. Ja tässä sitoudutaan myös lisäarvoihin, arvoketjujen tukemiseen – Tästä Leonard jo puhuikin. Ja tämä on aivan keskeistä, koska maailmanlaajuinen arvoketju tässä nykymuodossaan eh, jumiuttaa kehittyvät maat tuottamaan vain matalan arvo, matalan arvoisia tuotteita tai käyttämään raaka-aineita ja tästä on monenlaista haittaa kehittyville maille ja tämä vaikuttaa myös naisiin. Monesti työt ovat heikosti maksettuja, niissä tarvitaan vähän pätevyyksiä ja usein tällaiset työpaikat ovat juuri naisten työpaikkoja. Ja totta kai pidämme hyvänä myös sitä, että tässä viitataan kiertotalouteen, ilmastokestävyyteen, vihreisiin tavoitteisiin. Tämä kaikki on 2020 strategian ja Pariisin ilmastotavoitteiden mukaista. Eli tämä on hyvä asia, mutta tässä on myös asioita, joihin emme voi olla kovinkaan tyytyväisiä tässä hiljattaisessa tiedonannossa. Tässä keskitytään edelleen pitkälti talouskysymyksiin. 2030 strategiassa kuitenkin sanotaan, että jos kestävän kehityksen kaikkiin osa-alueisiin, kuten myös sosiaalisiin ja ympäristökysymyksiin, ei kiinnitetä huomiota, ei voida onnistua. EUn äh, tukea voi olla erilaista, mutta siis sidosryhmien vuoropuhelu tuntuu olevan tässä kaikessa nyt oikea taikasana. Ja me kaikki tiedämme kuitenkin, ja parlamentti tietää, että vuoropuhelu yksin ei riitä siihen, että toimitaan yritysvastuullisesti ja tehdään kestäviä investointeja. Parlamentti on usean otteeseen peräänkuuluttanut konkreettisia sääntelytoimia tähän asiaan. Tämä on yksi huolenaiheistamme. Ja sitten toinen liittyy tasa-arvoon. Uusi kehityskonsensus keskittyy pitkälti siihen, että eriarvoisuuden kitkeminen otetaan osaksi kaikkea toimintaa, mutta tästä ei mainita tiedon annossa, vaan eriarvoisuus mainitaan tässä vain alaviitteessä liittyen hauraisiin maihin. Kauppa ei saisi vaikuttaa haitallisesti tasa-arvoisuuteen. Meistä tämä pitäisi saada varsinaiseen tekstiin, se ei saisi jäädä vain alaviitteeseen. Tämä liittyy siihen, että voitaisiin auttaa työntekijöitä, naisia erilaisessa osuuskunta- tai yhteistoiminnassa ja niin edelleen. Sitten naisten taloudellinen voimaanottaminen. On hyvä, että tähän viitataan, mutta tätä pitäisi ymmärtää laajemmin tiedonannossa, koska yksi esteistä naisten taloudellisen voimaannuttamisen tiellä ja sen tiellä, että he voivat hyötyä kaupasta ja investoinneista on se, että heille maksetaan hoivatyöstä esimerkiksi niin vähän. He hoitavat vanhuksia, lapsia, kotitöitä ja hoitavat samalla sairaita ja tarvitaan oma budjetti sille, että voidaan antaa tukea tällaisessa palkattomassa työssä. Il- investointi-ilmastoa pitäisi parantaa, se on aivan totta, mutta tarvitaan myös tällainen vastuullinen lähestymistapa julkisesti, kun katsotaan sukupuolikysymyksiä. Sitten vapaakaupan indikaattorit ja muut indikaattorit, niitä pitäisi käyttää kauppaa tukevan kehitysavun arvioimiseen. Tähänkin liittyy huolenaiheita, joihin voidaan puuttua, koska vapaakauppasopimukset koskevat maailmanlaajuista kauppaa ja UNCTAD erityisesti on osoittanut, että kauppaa pitää tukea myös kotimamarkkinoilla ja alueellisilla markkinoilla, koska muuten maat ovat hyvin haavoittuva, haavoittuvaisia ja riippuvaisia viennistä. Me todella toivomme, että tämä ja monet muut viittaukset tiedonannossa vapaaseen kauppaan ei tarkoittaisi sitä, että alue- ja kansallisen tason kauppa unohtuu. Tämähän usein juuri johtaa, tämän puute johtaa köyhyyteen. Toivottavasti sopimukset, joita kehittyvien maiden kanssa on allekirjoitettu, saadaan myös täytäntöön pantua. Mutta emme halua unohtaa myöskään muunlaisia kaupan muotoja. Tässä kaikki minulta. Thank you. I was just thinking that myself. It's not only trade. Ajattelin tätä itsekin. Kyse ei ole vain kaupasta meidän kanssamme, vaan muutenkin kyse on kansainvälistä kaupasta monen muidenkin alueiden kanssa, ei pelkästään meidän kanssa. Paul Ryby puhuu ensimmäisenä kansan puolesta. Olkaa hyvä. Danke. Kiitoksia paljon. Uskon, että tämä aloite on meidän kaikkien mielestä mielekäs. Se on järkevä. Tiedämme, että uusien rahoituskehysten yhteydessä, josta keskustellaan, meillä on uusia mahdollisuuksia avautumassa. Mahdollisuus käydä kauppaa muun muassa vähemmän kehittyneiden maiden kanssa. Tavoisin osalta kuulemme ennakuutisia, että Yhdysvaltain kauppaministeri on sanonut, että kaikki Amerikan lähimaat ovat protektionistisia ja pelkästään Amerikka haluaa absoluuttista vapaakauppaa. Se, mitä Davosissa puhutaan ja se, mitä oikeasti tehdään, ei ole ihan sama asia. Tietysti meidän täytyy olla riittävästi rohkeutta hyödyntää myöskin hyötyä globalisaation tuloksista. Monet maat elävät absoluuttisessa köyhyydessä ja kurjuudessa. Joka päiväiset tarpeet on mahdotonta täyttää, tyydyttää. Kuinka sitten koulutus ja jatkokoulutus ja oppimisagenda, josta puhutaan, kuinka se voitaisiin vahvistaa mukaan ottana ammattikoulutus? Entä sitten infrastruktuurit? Uskon, että meidän täytyy kaikkien suunnata ajatuksemme kestävän kehityksen tavoitteisiin ja pyrkiä niihin. Aid for Trade on näidenkin suhteen erittäin tärkeä aloite, kauppaa tukeva apu. Mikäli keskitymme vain tuotantopuolelle, niin kysehän on investoinneista, josta avun saajien täytyy voida hyötyä ja tiedottamisen kunnassa. Ja tulosjohteisuus ei meitä yhtään haittaa, mikäli perustetaan vedenpuhdistuslaitos, mutta mikäli kolme kuukautta myöhemmin se ei vieläkään toimi, koska kukaan ei tiedä, kuinka laitosta pitäisi hoitaa, eikä kukaan tiedä, mistä saa varaosia, niin tällainen ei käy päinsä. Uskon, että kestävän kehityksen tavoite seitsemän on oikeastaan kaikkein tärkein energiaa maaseudulle. On siellä tavoitteena kestävää uusiutuvaa energiaa pitäisi antaa ihmisten käyttöön, koska energia on kaikkien muiden tuotantotoimien perusedellytys. Tietystikin kestävän kehityksen tavoite numero kuusi on myös erityisen tärkeä, eli puhdasta vettä ihmisille. Suurin osa sairauksista aiheutuu likaisesta saastuneesta vedestä. Tässä on hyvin paljon ta- tarvetta parantaa tilannetta maailmalla. Absoluuttinen prioriteetti on myöskin kestävän kehityksen tavoite, jossa puhutaan turististen tarkistaa eläinten terveys, kasvien terveys. Nämä täytyy ottaa enemmän etualalle, nämäkin kysymykset. Lisäksi meidän täytyy keskittyä globaaliin arvomuodostusketjuun. Se täytyy muodostaa sellaiseksi, että vähiten kehittyneet maat pääsevät markkinoille. Olemme nähneet, että kasvua tukeva kauppa vuotta 2015 antoi miljardeja apuna Tämä on erittäin suuri summa, joka annettiin kehitysyhteistyössä. Sillä merkitystä haluan kiittää tämänpäiväistä kokouksesta. Voimme keskustella samassa yhteydessä kauppapolitiikasta ja kehityspolitiikasta. Tämä on valtaisa haaste. Voimme tehdä myöskin työtä pk-yritysten ja tilanteen korjaamiseksi ja naisten voimaanottamiseksi. Meillä on hyviä esimerkkejä tästä. Naiset ja kauppa on asia, jota täytyy työstää intensiivisesti. Täytyy keksiä koulutusmalleja ja antaa naisille mahdollisuus myöskin pienimuotoiseen toimintaan, tuottavan toimintaan. Tiedämme, että ostovoima kun kasvaa, niin köyhyyttä voidaan täten poistaa. Kauppa on paras tapa taistaa köyhyyttä vastaan. Tämä, t- tässä tarvitaan koulutusta myöskin. Dohan kehitys kierroksella. Tämä pitäisi nähdä paljon tärkeimmässä asemassa kuin mitä nyt on. Tämä antaa uuden tilaisuuden myöskin VTOlle toimia ja ottaa kantaa näihin kysymyksiin. Olen ylpeä siitä, että VT on parlamentaarisessa yleiskokouksessa Argentiinassa. Annettiin erittäin tärkeä päätöslauselma. Ministerit ja neuvottelijat saivat tilaisuuden muuttaa suuntaa ja tehdä enemmän työtä köyhien maiden puolesta. Tiedämme, että maahanmuutto on kaksipiippuinen juttu. Kyse on sekä aivoviennistä että aivojen tuonnista. Meidän pitäisi paikan päälle pyrkiä ottamaan ihmisiä kehitysmaissa, mutta äh, kun Afrikassa on miljardi ihmistä, siellä on myöskin uusia kuluttajia – ja syntyy uusia kuluttajia. Eurooppalaisia tuotteita voidaan myydä sinne ja Afrikasta tulee hyvin mielenkiintoisia tuotteita, jotka voisivat olla houkuttelevia eurooppalaisten markkinoiden kannalta. Kaupan pääosaston osalta tiedän, että siellä pimeissä huoneissa suljettujen takana on keskusteltu TTIP-sopimuksista ja muista kans- jäsenvaltioiden kanssa mutta sen protektionismin pitäisi olla hyvin rajoitettua vain, koska markkinoiden avaaminen todenteolla on tehokas tapa taistaa köyttä vastaan. Ihan käy päinsä, että kehittyneissä maissa ajatellaan omaa etua ja sitten köyhät vain köyhtyvät. Meidän täytyy järjestää asiat niin, että asioita voidaan työstää avaimeen. Olen täysin samaa mieltä siitä, että on tärkeää, että avoin, puhdas, kunnollinen kehys täytyy luoda näitä maita varten niin, että ne pystyvät kehittymään ja demokratialla on tässä oma roolinsa. Niin ikään oikeusvaltion periaatteella. Ne ovat asioita, joita Euroopan laajuisesti on pyritty edistämään. Uusissa jäsenvaltioissa on otettu valtavia harppauksia näiden osalta. Ja toivon mukaan tämä tapahtuu myöskin kehitysmaissa niin, että voit sitten paremmin kehittyä. Thank you very much. now welcome Maria Arena from the Seuraavaksi Maria Arena olkaa hyvä. Linda. Kiitos Linda. Kiitos alustuksesta. Todellakin kun puhutaan avun tehosta, niin se on erityisen tärkeää. Minä sanoisin, että kehityksen avun teho ei liippu siitä, käydäänkö kauppaa vai ei ja kuten kuultiin, jos investoidaan tilaan tai vesilaitokseen, joka ei toimi, jota ei voida huoltaa, niin onko siinä sitä kauppaa mukana tai ei, ei se ole kauhean tehokasta. Ehkä tässä on syytä esittää muutama kysymys. Sen sijaan olen samaa mieltä, mitä kansallisyhteiskunnan kollega totesi asiasta, joka liittyy siihen, että sitten suunnataan kaupan suuntaan, mutta minkälaisen kaupan suuntaan? Tässä puhutaan, että ikään kuin kauppa olisi vain hyvää ja kaunista. Kauppa voi olla hyvästä tietysti. Esimerkkiäkin on siitä, että kun täällä on paljon tehty sen puolesta työtä, mutta voi olla, että kauppa johtaa vaikeuksiin. Ilmasto, yhteiskunta, eriarvoisuus, tulonjako, eli kauppa voi myös johtaa myös vaikeuksiin. Eli ensinnä on kysyttävä, jos apua suunnataan kaupan suuntaan, niin minkälaisen kaupan suuntaan? UNCTADin raportti todellakin tuo esille sen, että mitä enemmän harjoitetaan kauppaa maailmanlaajuisesti talouksissa, jotka ovat hauraita, niin sitä enemmän tulee ongelmia puolestaan tulonjaossa ja tehossa – kun hyvinvointia jaetaan noissa maissa. Eli alueellisen kehityksen painopiste ja sisäisen kehityksen painopiste ovat erityisen tärkeitä ennen kuin tässä ruvetaan miettimään eurooppalaisia terveys- ja kasvisuojasääntöjä. Niin ehkä siinä on joukko Afrikan maita, joilla on kyllä mielenkiintoa noudattaa myös näiden maiden omia sisäisiä sääntöjä, jotka voisivat käydä kauppaa siellä keskenään. Eli tässä on syytä pohdiskella asioita. Sitten toiseksi, jos todellakin tässä mietitään, mietitään avun tehoa ja sen suuntaamista kohti kauppaa, niin ehkä olisi syytä miettiä vielä enemmän kaupan tehoa kehityksen palveluksessa. Ja rouva, te totesitte, että tässä harjoitetaan paljon pohdiskelua Trade-pääosastolla, mutta minä kyllä sanoisin, että aina vain pohdiskellaan. Ehkä nyt voitaisiin, kun parlamentissa on otettu paljon kantaakin tähän, mennä pidemmälläkin kuin vain pohdiskella, enemmänkin kuin vain harjoita vuoropuhelua. jossa ajatellaan kauppasopimusten kestävän kehityksen lukua, niin siellä pitäisi olla seuraamuksia niin, että olisi mekanismi, että puhutaan, että tässä keskenään puhutaan, että saadaan kauppa, joka noudattaisi ympäristökysymyksiä, yhteiskunnallisia kysymyksiä, mutta puhutaan ja puhutaan, mutta jos ei sitten noudateta, niin no ei se niin vakavaa ole, ei siinä paljon saavuteta. Eli me olemme täällä ottaneet kyllä kantaa Euroopan parlamentissakin, että saataisiin luku, joka sisältäisi myös seuraamuksia. No, komissio nyt on osoittautunut kovin luovaksi, kun pitää muuttaa investointisuojaa tai riitojen ratkaisuja niin, että voidaan sitten saada sopimuksia aikaan. Mutta ehkä komissio voisi olla yhtä luova silloin, kun pitäisi tarjota ratkaisuja ympäristön suojelemiseksi. Ajatellaanpa Pariisin sopimuksia, ajatellaanpa ihmis- ja sosiaalioikeuksia noissa maissa. Jos ei ole kuin vain, jos on nämä kaksi mahdollisuutta, niin sitten saadaan kehitystä aika noissa maissa. Sitten kolmanneksi tähdentäisin sitä, että kun te suuntaatte apua kohti kaupankäyntiä, niin haluaisin tietää, miten sitten teette nämä perusvalinnat. Jos sanotaan, että on kauppaa tukevaa apua, niin entäpä sitten elintarvike omavaraisuus? Nyt ollaan keskustelemassa Merkkosuursopimuksesta ja on huomattu, että siinä on väestönosia, jotka haluavat tuottaa soijaa vientiä varten Eurooppaan, koska eläimiä ruokitaan vientisoijalla lähinnä Latinalaisesta Amerikasta peräisin olevalla soijalla, mutta siinä tarvitaan maata, jota viedään paikallisväestöltä, joka ei enää pysty tuottamaan, mitä he itse tarvitsevat. Eli kun sitten investoidaan noihin maihin avun nimissä, niin mikä pannaan etusijalle? Elintarvikeomavaraisuus noissa maissa, eli väestöä ruokittaisiin vai suositaanko siellä apua sitten vientisojaa varten? Kysymyksenä vain. Ja sitten toiseksi, kun pitäisi sijoittaa perusrakenteisiin – jotka sitten luovat yhteyksiä metsiin, jotta voidaan trooppisia, trooppista puuta vientiin tuottaa, vai suositaanko perusrakenteita, jotka liittyvät terveydenhoitoon, niin että voidaan paikallista väestöä auttaa saavuttamaan parempi terveys, joka hyödyttää tosi yrityksiäkin, mutta totta kai ainakin tarvitaanko minkälaisia perusrakenteita, että päästään käsiksi metsiin vai että tarvitaan terveyttä kansalaisille. Terveyttäkö tuetaan ja autetaan vai autetaanko sitä, että saadaan metsäpalstoja käyttöön ja hyödyntääkseen arvokkaita metsävaroja. Tätä vain nyt kysyn, ajatellen tätä nykyistä strategiaa. Sitten lopuksi vielä, kun tässä kovasti kannetaan huolta julkisista investoinnista ja kauppaa tukeva apu on sitä, eli julkinen tuki, joka menee kehitystukeen. Minä vain mietin, kun noissa maissa käy, niin huomaa, että julkinen tuki ei ole kauhean isoa. Jos ajatellaan Kongon demokratian tasavalta, se on valtava maa. Julkinen talousarvio on 6 miljardia ja kuudella miljardillakin saadaan aikaa vain jotain kolme miljardin edestä. Eli Kongohan on lähes mantereen kokoinen ja kolme miljardia sitä varten. Mietin Belgiaa. Koulutuksessa käytetään kuusi miljardia näin pikkurikista maata varten, siis Belgiaa. Kongo kolme miljardia. Sitten kun ajatellaan demokraattisen tasavallan rikkauksia, se ei ole talousarviossa, vaan yksityisissä talousarvioissa Yrityksethän hyötyvät näistä rikkauksista. Miten taata, että tuo rikkaus edellään sijoitettaisiin noihin maihin, kun nähdään kaikki nämä rikkaudet, niin nämä menevät sitten veroparatiiseihin. Eli kauppaa tukevassa avussa tarvitaan jonkinlaista strategiaa, että 0,0,6 prosenttia oikeastaan meneekin sitten vain varsinaisen apu, eikä ollenkaan mietitä, miten voitaisiin kehottaa tai rohkaista yksityisiä rahoittamaan yleiseen kehitykseen. Eli tarvitaan jonkinlaista johdonmukaisuutta politiikassa niin, että yksityinen raha uudelleen sijoitettaisiin noihin maihin. Ehkä olisi aloitteita, jotka rohkaisivat yksityistä rahaa menemään siihen eikä veroparatiisiin. Näin Lola Sanchez. Sanchez. Euh, euh, Kiitos. Minä kuuntelin huolella viestiä, joka tuli komission suunnalta ja myöskin kansalaisyhteiskunnan järjestön suunnalta. Rova Brashe tietystikin painotti eettistä puolta, kun on kyse kaupasta. Se, mikä minua huolestuu, se, että meillä on hyvin vähän välineitä, joilla me voidaan pistää kampoihin sitä politiikkaa, joka mainittiin. Politiikka menee AKT, no mainitsen esimerkin. Saattaa olla, että on kehitysmaa, jolla on rikkauksia, mutta rikkaudet eivät jakaudu asianmukaisella tavalla. Ja kun tarkastellaan kestävän kehityksen tavoitteita, niiden kautta voidaan auttaa maata, mutta ja sitten vauraus paranee. Ja sitten voi sanoa, että kauppa on tuonut tuloksia. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat toteutuneet, eriarvoisuus vähentänyt, näinkö? Ei. Onko tämä kaupan syytä? Ei ole. Kenties vain kaupan tässä sivuroolissa. Tämä johtuu siitä, että kunnallista politiikkaa ei ole mukana kehitysyhteistyössä. Mikäli on kunnallinen verotusjärjestelmä ja sosiaalinen suojelu on kunnossa ja sitten varois jakautuu oikeudenmukaisella tavalla, tätä saada parempia tuloksia aikaan tuen saajamaissa. Mitä me voimme tehdä, jotta Kansalaisten oikeudet toteutuvat kansalaisten, jotka eivät omassa maassaan saa suojelua. Meidän täytyy ensin hoitaa oma kotiovemme edusta kuntoon. Täällä viitattiin trooppisiin metsiin. Euroopan unionissa meillä on järjestelmä, joka hyödyntää kaikkia maita. Puolassa on hallitus, joka kuitenkin hyväksyvät toisen tyyppisiä toimintaan suuri skandaali. Hän haluaa rajoittaa kaupallisen toiminnan vapautta maassa. Se toiminnassa on puutteita. Kuinka voimme hoitaa se kuntoon? Kuinka me voimme Afrikalle ja muualle muille maille tehtävä selväksi? Yhteydessä kaupan pääosaston ja kehityspääosaston kanssa meidän pitäisi pyrkiä saman aikaan uuden tyyppistä yhteistyötä – voitaisiinko muuttaa sopimukset vahvemmiksi yhteistyön parantamiseksi, jotta kestävän kehityksen tavoitteet toteutuisivat. Siinä voisimme vaikuttaa avunsia maihin. Esimerkiksi Kongon demokraattinen tasavalta itse päättää asioista. On suorastaan järkyttävää nähdä, kuinka olemme voimattomia ja maa voi tehdä mitä haluaa. Ja vielä viimeinen pohdinta talouskumppanuussopimukset. Minä olen itse liberaali ja pikemminkin kaupan vapaa, vapautta kannatan. Mutta entä tasavertaiset mahdollisuudet neuvotteluiden yhteydessä, kun ta- neuvotellaan talouskumppanuussopimuksesta artikla 24 GATT-sopimuksessa, ei ole paras mahdollinen pohja, oikeuspohja ryhtyä neuvotteluihin, koska kuten usean otteeseen olen puhunut näissä yhteydyksissä, sillä viitataan kauppajärjestelmään, joka luotiin vuonna 1948 maiden välillä, jotka olivat suurin piirtein samassa kilpailusemassa keskenään. Nyt mukana on maita, jotka on pakotettu vapauttamaan kauppansa. Ja erot maiden välillä on valta, ovat valtaiset. Nigeria esimerkiksi E- estää unionin ja ECOWASin välisen sopimuksen. Tämä on hieman pidemmän menevää vielä kuin protektionismi. Ja kun on, on kyse maista, joissa on erittäin korkea syntyvyys, pitäisi olla jonkinlainen keino kehittää näitä maita, koska auttaa näitä maita kehittämään, koska ja myöskin väestön kesken pitäisi saada vauras jakautumaan paremmin ja jonkinlaista kiteystymistä aikaan. Kaupalla on, omat, on hyvät hyöt etunsa, mutta myöskin omat haittansa. Artikla 24 ei ole siis hyvä pohja näitä neuvotteluita silmällä pitäen, kuten mainitsin. Olen jo melkein päättänyt puheenvuoroni. Se, mikä olisi tärkeää, olisi uusi tapa tehdä yhteistyötä kumppanimaiden kanssa, jotta voisimme vaikuttaa heidän keinoihinsa ja mahdollisuuksiinsa jakaa rikkaus paremmin kansalaistensa kesken. Tässä suhteessa me kaikki kehitysmaita, Saksa myöskin, Saksassakin eriarvoisuutta, mutta kuitenkin se on kaupan alalla suorastaan mestari mm, kärkipäässä, joten kaikilla on oma tehtävänsä, oma tehtävänsä ja tehtävänään. Lola Sanchez. Kiitos Linda. Kiitos Linda. Kiitos alustuspuheenvuoron pitäneille. Se ongelma, joka liittyy kauppatukevan avun ja kehitysavun ohjelmiin ja rakenteisiin on se, että tämä ei hyödytä suoraan kansalaisia, puhumattakaan suurta osaa heistä. Pitää katsoa BKT, e me kaikki tiedämme, että kehitys on moniulotteista ja se, että katsotaan vain BKT, on väärä tapa toimia. Aid for Trade-strategia ei saa olla pelkästään lahja yrityksille, erityisesti niille, jotka ovat arvoketjussa ylhäällä. He hyötyvät halvoista raaka-aineista, orjatyövoimasta ja niin edelleen esimerkiksi call-centereissä käytettävän työn muodossa. Aid for Trade-logiikka voisi toimia, se voisi tuoda paljon hyvää monille, mutta meidän täytyy ponnistella sen eteen, että strategiamme, kuten muutkin politiikkamme, vaikuttavat myönteisesti kansalaisiin ei voi enää katsoa pelkästään BKT, vaan täytyy katsoa muitakin indikaattoreita, esimerkiksi eriarvoisuutta sukupuoltenkin välillä ja ympäristökriteereitä. Aid for Tradein täytyy toimia niin, että vauraus jakautuu oikealla tavalla, että saadaan julkisia toimivia palveluita ja katsotaan ympäristöä. On varmistettava, että että kauppapolitiikkamme erityisesti kuten Lissabonin sopimuksessa sanotaan, todella edistäisi kehityspolitiikan tavoitteita. Tarvitaan myös sukupuolistrategioita niin, että naiset eivät jää aina häviäjän rooliin. Vielä yksi pieni pohdinta. Täällä kaksi kertaa viitattu Davosin foorumiin ja halusin kantaa tässä nyt oman korteni kekoon. Täällä on suhtauduttu myönteisesti Davosin foorumiin. Se on kuitenkin yksityinen taho, jossa voimakkaat julkiset ja yksityiset talouden toimijat kokoontuvat päättämään maapallon tulevaisuudesta ja pohtisin sitä ja kysyisin sitä, että yksi prosentti väestöstä päättäisi 99 prosentin väestön osan puolesta. Tämä yksi prosentti pitää hallussaan myös suurta osaa vauraudesta. Olemme sitoutuneet siihen, että maailman tilaa parannetaan. Taidavuus on siihen sitoutunut. Davos on kokoontunut, kokoontunut jo vuosien ajan, mutta tavoitteisiin ei ole päästy. Ehkä he eivät halua, että näin tapahtuu. Nämä yksi prosentti haluaa pitää kiinni omasta tilanteestaan. Se, että parlamentti tällä tavoin kehuu Davosin kaltaisia yksityisiä toimijoita, on häpeällistä. Kiitos. Nykyään muotia järjestää suuren luokan konferenssissa puhutaan eriarvoisuudesta, mutta sitten suurien puheiden jälkeen, niin mitä ne tapahdu käytännössä, tämä on nähty. on itselleenkin pari kysymystä ennen kuin annan puheenvuoron vielä alustajille. Ensinnäkin tästä prosessista. Te annatte tiedonannon, mutta mitä sitten tapahtuu? Koreataran kanssa olemme keskustelleet siitä, miten reagoimme, milloin te tehdä ehdotuksia, milloin te kuulette jäsenvaltioita – Onko jokin prosessi ennen ajantasaistusta vai miten te toimitte? Miten meidän roolimme tässä muotoutuu? Toiseksi pidetään hyvänä sitä, että täällä puhutaan eettisestä kaupasta ja reilusta kaupasta. Tämä on hyvä asia. Ja myöskin ajatus siitä, että paremmat vaikutusarviot tehtäisiin, koska apu, ulkomaan apupudjetissa on hyvin paljon rahaa. 25 prosenttia on hyvin paljon rahaa. Meidän täytyy tietää, mitä vaikutus saadaan aikaan. Olisi kenties hienoa tietää, mikä toimii, mikä ei. Rehellisyyttä tarvittaisiin. Aivan selvästi hoidin tällaisia projekteja. A for Trade nimellä nimi pistetään hankkeeseen, mutta auttaako sitten hankekauppaa? Onko hyviä esimerkkejä, joista voitaisiin ottaa opiksi? Olisi hyödyllistä tietää. Täytyy myöskin muistaa, mitä kollegat sanovat. Kun yrityksiä autetaan, Täytyy katsoa myöskin, että yr- maksavatko yritykset veronsa. Ja kenelle rahat menevät? Katsoiko tällaisia eettisiä kysymyksiä niin yritysten kohdalla, että me autamme? Nyt vain muutama minuutti kullekin puhille, koska meillä on lounastilaisuus Bulgarian puheenjohtajan edustajan kanssa ihan lyhyesti vain kaikille puheenvuoro. No, en halua nyt VTOsta monikeskisyydestä voidaan ruveta puhumaan ja kiistaa hakemaan, mutta ensinnäkin, no, prosessi ja vaikutus. Me olemme ihan avoimin mielin eri pääosastojen kesken padoutumaan eri tapauksiin ja vaikutuksiin. Ehkä näissä, tässä päästään syvemmälle siinä, mikä toimii ja mikä ei. Näkee, mm, miten se täydentää jäsenvaltioiden toimia. Ehkä pureutua yksittäisiin konkreettisiin tapauksiin, milloin on ollut vaikutusta nähtävissä ja milloin ei. No kenkä puristaa aina, kuten täällä jo mainittiinkin, esimerkiksi sukupuoleen liittyvästä tiedosta tai jäljitettävyyden. Joskus on ongelma löytää tietoa kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen. Siis siihen me yritämme tämä paneutua. Ei voi tehdä päätöksiä oikeastaan, jos ei ole tietoa paikallisella valtakunnallisella tasolla, kun puhutaan eri varmuisuudesta jopa kotitalouksista ja tulonjakovaikutuksista. Jos menee Kongoon tai Keski-Afrikan maihin, niin hankalaa saada tällaista tietoa. Pyrimme vähän selvittämään, minkä tyyppistä tietovajetta on. Totta kai ratkaisu on sellainen, että saataisiin yksityisiä investoijia. Ei kaupan tukivalpo yksinään toimii. Ja siksi me haluamme tähän tähdettä, jos ajatellaan yksittäisiä tapauksia. tulossa mainittiin, koska se on lähellä minun sydäntäni, kun olen tästä vastuussa yksikön päällikkönä. Niin mitä sitten teemmekin, niin otetaan huomioon vastuullinen maatalous ja siihen investointi ja sitten kymmenen vuoden aikajana. Ei voida investoida ellei siinä huomioida vastuullisuutta ja ympäristöulottuvuutta, sosiaaliulottuvuutta ja elintarviketurvallisuus. Mitä sitten teemmekin investoinneissa, niin siinä on huomioitava, tajuttava vastuullisuus. Ja sitten tästä epästavarakeskusta vaikka kuinka paljon. Varmasti tässä riittävästi on kumppanuussopimuksissa riittävästi huomioitu kaikki maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa. Olemmeko sitten tyytyväisiä? No ei kyllä, siihen pitää miettiä tarkemmin paikallisia markkinoita. Tällainen afrikkalainen talouskehitys on edellään paikallista tai alueellista. Sieltä löytyy ratkaisuja. kauppatukiva apu muiden kanssa korostan ympäristöä, läpinäkyvyyttä, sosiaalista vuoropuhelua. Kaikki ne ovat ennakkoedellytyksiä, että ylipäätään saadaan edes paikallisia alueellisia markkinoita. Ei mikään estä Afrikan mannerta tekemästä paikallista alueellista kauppaa. Mutta jos katsotaan näitä tilastoja, niin se on alhaisimpia maailmassa, 15 prosenttia. Eli sielläkin on mahdollisuuksia. Täytyy tarjota vain välineitä ja näin teemmekin budjettituella saamalla liikkeelle maiden omat varat, käymällä vuoropuhelua aloittain. Jos ei ole suotuisa ympäristöä, niin yksityisiä investointeja ei kyllä tule. Ja todellakin noillakin aloilla on riskinsä. Jos riskiinvestointeja ei tule, ei tule kyllä yksityisiäkään investointeja. Eli lyödään viisat päät yhteen ja katsotaan, missä voitaisiin keskittyä tapauksiin, joissa on eriarvoisuutta nähtävissä, tai sitten myös reilu näkyvyys ja eettiset näkökohdat ja ympäristö. So what happens? The process, there is a... Mutta entä tämä prosessi, mitä siinä tapahtuu? Kertomus on tuloillaan heinäkuussa. Prosessista ehkä voidaan sihteeristöjen tasolla olla yhteydessä katsoa ja missä määrin voitaisiin kohdentaa paremmin tätä keskustelua tietyistä tapauksista ja miten ajatellaan tätä uutta metodologiaakin, vaikutusten arviointia, huomioitaisiin tietyt asiat, jotka tänään tulivat esille. We, might do something more than that. Madeline. Ehkä pitäisi tehdä jotakin muutakin vielä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti Kiitos paljon näistä hyödyllisistä kommenteista. No pari kolme asiaa aikaa ei riitä muuhun. Mielelläni jatkan keskustelua erikseen. Ehkäpä Aid for Trade-aloitteesta Winkler puhui. Siis tämä kysymys, joka tuli esille, on mielenkiintoinen. Se osoittaa, että emme korosta kaupassa tiettyjä alo- aloja, mutta tämä konsepti on kehittynyt. Kun Aid for Trade aloitettiin, tässä oli tiivis linkki VT, VTOn vapaakauppasopimuksiin. Ja esimerkiksi juuri naisten taloudellisella voima, voimanuttamisella on tässä merkittävä rooli. En sanoisi, että tässä monet asiat ovat jääneet marginaaliin. Sitten se, että olemme liian keskittyneitä talouteen. Olen kanssanne eri mieltä. Olen tavannut tänä aamuna kollegoita, työministerin esimerkiksi, ja he osoittavat sen, miten eri alat voivat täydentää toisiaan. Voidaan puhua siis kaupasta ja työstä, ja te puhutte kehityksestä. Eivät vapaakauppasopimukset ole pelkästään talouskysymyksiä. Usein kehittyvät maat kääntyvät puoleemme ja pyytävät meitä toimia. Me puhumme ILon kanssa työstä ja monesta muusta, mikä ei perinteisesti kuulu vain kaupan alaan. Työolot, ilmasto ja niin edelleen. Ja sitten vielä, minun on nyt pakko vielä kommentoida sitä, mitä Arena sanoi. TSD-keskustelu kestävä kehityskeskustelu, siinä tehdään paljon. Sanktioista ei ole päästy sopuun, ei ainakaan parlamentissa eikä myöskään jäsenvaltioissa tai muiden sidosryhmien keskuudessa. On selvää, että tehokkuutta on lisättävä. Esimerkkeinä valtuuskunnista kehitys- ja työ. Kollegat tekevät kovastikin yhteistyötä. Vietnam on hyvä esimerkki siitä, että yhteistyötä tehdään. On kattava kuva siitä, minkälaisia kehityshankkeita on ja mille alueille annetaan tukea. Näillä aloilla ja näissä asioissa voidaan parantaa työtä. ILO on yksi kumppaneistamme. EU tukee sitä voimakkaasti Joten paljon voidaan tehdä ja paljon tehdäänkin. Tässä kaikki aika päättyy. No ihan reagoisin, mikä on kauppapääosaston ja kehitysyhteistyöpääosaston kannat. Puhutaan alueellisesta tasosta, no siitä ollaan samaa mieltä, kun kauppapääosasto epäonnistuu kauppakumppanosopimuksissa Etelä-Afrikassa, Itä-Afrikassa. Ja kun sitten Nigeria sanoo, minä haluan sopimukseni, joka kunnioittaa Nigerian omia kantoja sisäisessä kehityksessä. Miksi komissio ja varsinkin kauppapääosasto sitten sanoo DEFCON kanssa, että halutaan alueellista kehitystä ja sitten halutaan kahden keskinen sopimus Gaanan ja Norsulun rannikon kanssa ja siinä alueellista kehitystä tuhotaan – alueellista kehitystä tuhotaan. Kyllä minulle sopii, että sanotaan ja tehdään, mutta ei voi ensin jotain sanoa ja sitten tehdä toistaa, jos siinä alueellista kehitystä ruvetaan tuhoamaan. Minä haluaisin todellakin tietää, missä se johdonmukaisuus on politiikassa, kun yhtäällä sanotaan yhtä ja sitten toisaalla tehdään kahdenkeskisiä sopimuksia. I don't know if you want to answer those. Very quickly, I... Ihan lyhyesti vaan, koska aika ei enää ole. IPA discussion. Tämä liittyy talouskumppanuuskeskusteluun. Kahdenväliset keskustelut Ghanan ja Norsulun rannikon kanssa Niihin ryhtyi siksi, että pelättiin, että muuten kaupassa syntyisi häiriöitä. Me pyrimme aina kuin mahdollista auttamaan alueellista ja paikallista integroitumista. Ongelma on se, että vaikka kunnioitettaisiinkin epäulottuvuutta, talouskumppanuusulottuvuutta, näiden maiden itsen täytyy puhua, puhua katsotaanpa sitten itää tai etelää Afrikassa ja Kairan ja Kapkavun välistä kauppaa. Sen kehittyminen kestänyt ikuisuuksia. 53 sirpaloituneen markkinaan on erittäin vaikeaa itse käydä kauppaa keskenään. Age for Trade on tätä varten. Nyt tarvitaan kuitenkin kunnollinen sääntelyympäristö maiden omalla tasolla ja myöskin alueellisella tasolla, että tämä onnistuu. Nyt meidän täytyy päättää tämä keskustelu. Pyydän anteeksi. Teillä on yksi minuutti puheaikaa, koska nyt meni jo yli ajalle. One to two. Se riittänee. Halusin tukea vain siitä, mitä sanoitte puheenjohtaja, siitä, että sitoudutaan – arvioimaan näiden aloitteiden vaikutusta ihmisoikeuksiin. Ja pitää ottaa huomioon ihmisoikeusarvioinnin vaikutukset. Voidaan muuttaa tiettyjä kauppasopimusten sääntöjä, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti. Tässä mietin Vietnamin sopimusta, koska jotkut määräykset saattavat vaikuttaa Vietnamissa köyhyydessä eläviin ihmisiin haitallisesti. Ja täytyy katsoa myös Aid for Trade toimien vaikutusta. On katsottava, miten tulitariffien häviäminen on vaikuttanut, miten kaikki tämä vaikuttaa julkisiin palveluihin esimerkiksi. Kiitos ja pyydän anteeksi, joudutte puhumaan niin lyhyesti. Me pohdimme koordinaattorin kesken, mitä tehdään. Muistutan sen kollegat siitä, että puoli kolmelta jatketaan iltapäivällä. Uusi sääntö keskiviikkona aloitetaan aina kello 14.30. Kiitos tulkille siitä, että antoi ystävällisesti mennä 10 minuuttia lisäaikaa. Koordinaattorit tällä välin syvältä lounasta keskenään. Kiitos kaikille puhujille, Kummakin pääosaston edustajille mukaan luettuna.